vapakauppasopimus, komission julkilausuma. Ja tähän ensiksi äh, komission jäsen de Hucht esittää puheenvuoronsa. Saatte tästä nyt vähän aikaa asettua aloillennekin. Olkaa hyvä komission jäsen. Thank you very much. Uh, Kiitokset, rouva varapuhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, viiden vuoden intensiivisten neuvottelujen jälkeen pääneuvottelijat ovat saattaneet loppuun työnsä ja saaneet aikaan kattavan vapakauppasopimuksen EUn ja Kanadan välille. valiokunta sai välittömästi sopimustekstin ja se julkaistaan pikapuoliin. Kanada on ensimmäinen kumppani, jonka kanssa teemme tällaisen vapaakauppasopimuksen. Tämä on kesken kauppapolitiikallemme Euroopassa, koska se vahvistaa, että me voimme tehdä hyviä kauppasopimuksia ja meillä on tietty sääntelykehys ja johdonmukainen ohjelma. Ja sen vuoksi nämä neuvottelut veivät näin pitkään. Sopimus on hyvin arvokas itseisarvoltaan. Se luo uusia kauppamahdollisuuksia meidän elinkeinoelämällemme. Kanadalla on laajat palvelu- ja tuotemarkkinat ja siellä on jopa paremmat mahdollisuudet kuin Yhdysvaltain kilpailijoilla. Ja siksi se voi vaikuttaa talouden kasvuun ja työpaikkojen luomiseen myös Euroopassa. Poliittisesti Kanada on hyvin tärkeä liittolainen Euroopalle. Se on myös tärkeä kohde eurooppalaisille investoinneille. Eh, se myös investoi EU-hun ja luo vaurautta näin. Siellä on myös paljon raaka-aineita, siellä on rikkaat luonnonvarat. Ja lyhyesti SETA-vapakauppasopimuksen kautta molemmat osapuolet poistavat lähes kaikki tullimaksut ja samaan aikaan muutamia hyvin herkkiä maataloustuotteita on jätetty suojan piiriin. Investointimarkkinoille pääsy ja avoimet äh, markkinat äh, ovat laajemmat kuin naftasopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa ja tämä mahdollistaa sen, että EU voi laajasti harjoittaa kauppaa äh, Kanadan kanssa. Julkiset hankinnat ovat myös tässä sillä tavalla mukana, että EU pääsee julkisten markkinoiden tuotteille, tuotteisiin Kanadan alueella ja tässä on myös uusia standardeja teollisuuden maksujen järjestämiselle. Ja tässä otetaan huomioon kaikki ne huolenaiheet, joita neuvotteluprosessissa tuotiin esille. Myös maantieteelliset nimikkeistöt on äh, otettu huomioon Kanadassa. On otettu huomioon muun muassa Schwarzwalder Schinken ja Parmigiano Reggiano, ähm, jotka ovat täysin suojattuja tuotteita. Nämä ovat yksi niistä näkyvimmistä ähm, asioista, jotka osoittavat, että SETA-kauppasopimuksella on myös myönteisiä vaikutuksia pk-yrityksiin. Tämä ei tule myöskään tämä sopimus ympäristö tai työvoima tai muiden normien, mm, normien haittaamaan, me teemme paljon niitä asioita, joita nyt, joita Kanada on tehnyt jo aikaisemmin. Barroso yhdessä pääministeri Harberin kanssa julkisesti ilmoittavat neuvottelujen päätöksestä ottavan huippukokouksessa 26 syyskuuta ja molemmat osapuolet Äh, antavat lainsäätäjille tämän sopimuksen tekstin äh, ratifioitavaksi. Tässä se tarkoittaa, että teksti tulee täällä meillä neuvoston ja parlamentin äh, käsittelyn. Koska viralliset käännökset vievät aikaa, uskon, että tämä teksti saadaan parlamenttiin ensi vuoden puolella vasta. Mutta vaikka tähän on mennyt paljon aikaa, niin komissio on hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja odotamme, että lainsäätäjät tukevat tätä vapaakauppasopimusta, jotta talous kukoistaa Euroopassa ja työpaikkoja luodaan. Kiitos. The first... Kiitokset ja ensimmäinen puhuja on Kistudrovol, mutta hän ei ole täällä paikalla. Ja Salvatore Chico, EPP, on pyytänyt saamaan puhumaan ensiksi. Nyt hän saa puhua kolme minuuttia. Grazie, presidente. Eh, io cre- Kiitos, puhemies. Komissario. Eh, niin. Komission esille ottamat asiat ovat hyvin tärkeitä, kun tämähän sopimukseen on mennyt pitkään aikaa ja tässä on kyse myös avoimuusongelmasta ja PK-yritysten suojelusta, mutta myös tietysti suurten markkinoiden avaamisesta. Nyt on tehty mainiota työtä, erityisesti jos ajattelemme PK-yritysten osallistumista jos ajattelemme esimerkiksi maantieteellisiä alkuperämerkintöjä. Tämä on merkittävä asia. 125 140 alkuperämerkinnästä ovat saaneet suojan ja on näin, tämä on merkittävä tulos kansainvälisillä markkinoilla. Ja minä haluaisin esittää tästä seuraavat ajatukset. Mielestäni on syytä jokaisen jäsenvaltion ottaa käyttöön välineitä, joiden kautta pk-yritykset saadaan tähän osallistumaan. PK-yritykset eivät kokonsa puolesta, kokonsa vuoksi pysty yksin suoraan oivaltamaan, minkälaisia etuja ja näillä sopimuksilla, tällaisilla kauppasopimuksilla on, joten tietoa täytyy välittää enemmän. Jokaisessa jäsenvaltiossa täytyy ottaa käyttöön eräänlainen tuutori, joku neuvonantaja, joka välittää tätä tietoa PK-yrityksille. Me elämme kriisin aikoja ja usein kaukaiset alueet jäävät oman onnensa nojaan, eivätkä helposti, eikä helposti ymmärretä, miten näihin, näitä vaikeuksia voisi hallinnoida. Tämä sopimus on hyvä asia, mutta ei se sinänsä yksistään riitä. Meidän täytyy välittää tietoa entistä enemmän, jotta nämä markkinat saadaan myös pk-yritysten mahdollisuuksien piiriin ja uskon, että tämä onnistuukin. Ja haluaisin vielä huomauttaa, että maantieteellisten merkintöjen luettelo ei ole mikään lopullinen luettelo eikä kaiken kattava luettelo myöskään Esimerkiksi Parmigiano Reggiano, jos ajatellaan sitä, niin minä tulen Sardiniasta, no meillä on myös siellä omia tuotteitakin ja minä tässä juuri toivon, että sardinialaiset kollegani ja voisimme viedä todellakin saada, saada tämänkin tuolle luettelolle, koska oma alueeni kyllä on joutunut myös tästä kriisistä kärsimään. Kiitokset, kiitokset ja sitten Martin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että komissio on tänään paikalla. Sitä on suhteen minulla on enemmän kysymyksiä kuin kommentteja, jotka olisin teille esittää. Ensinnäkin neuvosto ei aia allekirjoita tätä tekstiä. Nähdään ensimmäinen kerta, kun neuvosto ei ole alle parafoinut tätä tekstiä neuvotteluiden päätteeksi. Minua kiinnostaisi nyt tietää, johtuuko tämä poliittisista syistä vai onko heillä jotain ongelmia tekstin suhteen vai eikö neuvosto pidä tätä tekstiä sopivana, mikäli neuvottelut ei ole neuvostomista saatu päätökseen. Tarkoittaako tämä sitä, että vielä tämä se taas neuvoteltu teksti tulee voimaan, joskin vaiheessa minun ryhmäni pitäisi paljon helpompana tukea SETA, mikäli ISDS otettaisiin tästä tekstistä pois. Ryhmäni on myöskin huolestunut lääkkeistä. Kuulimme pääneuvottelijalta kansainvälisen kaupan valiokunnassa joitakin vakuutteluita asian suhteen, mutta voisin kuulla teidänkin suullanne, komissaari sen, että ceta sopimus ei vaikuta generisten lääkkeiden toimittamiseen kehitysmaille ja niiden suojeluun. Kestävää kehitystä koskeva kappale SETAssa voitaisiin myöskin muokata parempaan uskoon. Emme pidä myöskään muista kuin tariffiesteistä, esimerkiksi viisumiesteistä – ja täällä myöskin jälleen kerran tämä tervahiekka kysymys mukana. Haluaisimme kuulla komission toteavan, että komissio pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia neuvottelu, sivussa tai ohella. Niin kuin komission jäsenkin totesi, minäkin näin monia myönteisiä seikkoja se tässä merkinnä että mahdollisuudet, joita pk-yrityksellä on tuoda leirituotteita markkinoille ja paremmat markkinointimahdollisuudet myöskin alkoholituotteille motiviasioita. Meidän ryhmässämme me ymmärrämme kyllä, että neuvottelu tarkoittavat sitä, että kompromisseja täytyy tehdä puolin ja toisin. Joidenkin asioiden suhteen emme halua kuitenkaan kompromissia tehdä, niistä emme luovu. The next one, the next... Kiitokset Martin. Ja seuraavaksi Ruza Tomasik, olkaa hyvä kaksi minuuttia. Ruza Tomasik. Na ovoj smo sjednici već razmatrali negativne učinke zahlađenja odnosa s Rusijom Kiitokset, puhemies. Täällä on puhuttu jo suhteesta Venäjän kanssa ja pelkäämme, että viimeaikaisimmat toimenpiteet liittyen tuontikieltoihin maataloustuotteissa eivät ole Putinin viimeisiä sanoja ja askeleita, mutta huomaamme kuitenkin, kuinka suuri vaikutus sillä voi olla koko markkina-alueellemme. Mutta mitä tulee kauppasuhteisiin Venäjän kanssa, niin se ei saa haitata EUn kehittämistä kauppasuhteita toisen tärkeän kumppanin kanssa, Kanadan kanssa. Kanadan vapakauppasopimus avaa ensimmäisen kerran myös julkisten hankintojen markkinat eurooppalaisille ähm, talouksille ja tulee lisäämään palveluiden ja äh, tavaran kauppaa 23 prosentilla ja se mahdollistaa sen, että EU voi saada jopa 10 miljardin euron voitot. Se tarkoittaa sitä, että uusia pelureita tulee kauppapolitiikkaan meillekin, mitä tulee ISSään mielestäni meillä on kahdenvälisissä investointisopimuksissa näitä Yhdysvaltojen kanssa ja myös Kroatialla tähän mennessä ongelmia ei ole ollut sen suhteen, että tämä instrumentti haittaisi jotenkin jäsenvaltioita. ISDS mahdollistaa sen, että voi säännellä äh, kansallisia äh, markkinoita ja toisaalta äh, vähentää syrjiviä, syrjinnän mahdollisuutta ja riskiä niin, että pääomia ei liikuta niin, että se heikentäisi valtion suvereniteettia, mutta varmistetaan vain, että kansainvälistä lakia noudatetaan. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että kansallisten hallitusten rooli ei ole välttää voittoja, vaan päinvastoin, kun turvataan tasavertainen kilpailu, niin mahdollistetaan myös voittojen tuotto. ISDS antaa yksityisille investoijille mahdollisuuden varmistaa, että valtiot toteuttavat rooliaan ja niin markkinat ovat myös vetovoimaisia ulkomaisille investoinneille. Kiitos. Kiitos Tomas. Teille olisi sininen kortti Lightfieldiltä. Hyväksyttekö sen? Kiitoksia puhemies. Nyt huomio vain. Hienoa havaita, että te johdatte keskustelua tästä asiasta. ISTS sisältää ongelmia. Tiedättekö te, että juuri Kanadana, kanadalaiset mineraalialan yritykset haluaisivat mennä Romaniaan ja häätämään sieltä, haluaisivat häätää sieltä kokonaisen kylän pois ihmisiä. Ja Australiassa he ovat myöskin toimia, koska silloin lainsäädäntö ei estä tupakointia tai vähän tupakointia. Ja Saksassa, jos sanotaan eroon ydinongelmasta, niin ettekö te näe tässä pienoisen ongelman? You've got 30 seconds. Teillä on 30 sekuntia aikaa vastata. Äh, kyllä vain nämä voivat olla ongelmia, mutta mutta ne eivät ole niin pitkälle meneviä, että ne estäisivät tämän sopimuksen äh, loppuun saattamisen. Ehkä menetämme Venäjän markkinoita, mutta saamme Kanadan markkinat. Next speaker now is Mariette. Kiitokset ja sitten Mariette Schake, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komissaari, kollegat, pari vuotta on intensiivisesti keskusteltu Kanadan kanssa sopimuksesta ja tulos ei ole mitenkään vähäteltävissä. Sekä EUn että Kanadan kannalta tilanne on todellakin hyödyllinen. Se yrittää kumpakin osapuolta huolimatta ristiriidasta Ei pitäisi unohtaa sitä, miksi kauppaneuvotteluihin ylipäänsä mentiin. Tavoitteemme on selkeä. Haluamme talouskasvua ja työpaikkoja eurooppalaisille. Erityisestikin nyt, kun Venäjä on reagoinut EUn sanktioihin, jotka langetettiin Itä-Euroopassa tapahtuneen väkivaltaisuuksien vuoksi. Viljelijöille annettavat äh, tuet helpottavat maataloustuotteiden vientiä muihin maailmankolkkiin. Markkinoille pääsy on merkittävä CETA-sopimuksen mukanaan tuoma hyöty. Myös elintarviketurvallisuuskysymys on asia, josta ei ole annettu periksi tämän hieno asia investoijien, investoijien kohdistuvaa riitojenratkaisumenettely, ISDS-järjestelmä, johon eurooppalaiset halusivat silloin, kun investointi tehdään maihin, joissa oikeusvaltion periaatteet toteutuu, niin kaikki tämä johtaa nyt kuitenkin ristiriitaisuuksiin. Se tässä on jotakin parannuksia saatu aikaan, esimerkiksi parempi puolottamus silloin, kun käsittelyihin joudutaan, ja lisäksi Mm, sijoittaja suojellaan paremmin kiistanlaisissa tapauksissa. Kysymys kuuluu edelleenkin, tarvitaanko ISDS kahden demokratian välille, kahden demokratian välille, jossa kummassakin välissä oikeusvaltion periaate. Tämä on kysymys, joka voidaan esittää. Tämä ei koske pelkästään SETA-sopimusta, vaan monet ovat tarkastaneet tämän sopimuksen tekstiä etsiäkseni joitakin vihjeitä siitä, miten transatlanttinen investointikumppanuussopimus, josta nyt neuvotellaan, tulee muokkautumaan. Nyt ilominen kuulisin lisää myöskin sitä tuloksista, joita on saatu julkisista kuulemisista. Niihin osastui valtava määrä eri osapuolia ja kansalaisia. Vaikkakin SETA-tekstiä ei voida enää muuttaa, kehottaisin komissiota varmistamaan sen, että eurooppalaiset voivat sitoutua aktiivisesti ja avoimella tavalla keskustelun teidän kanssa, ja, niin, kanssanne niin, että selkeät asioihin saadaan vielä ennen lopuista äänestystä. Okay. Kiitokset. Seuraavaksi Anne-Marie Mineur, puolitoista minuuttia. Ah, Voorzitter, het CETA-verdrag is nog steeds niet rond. Puhemies, CETA-sopimusta ei ole vielä lyöty lukkoon ja tämä on hyvä asia. Miksi? Siksi, että edelleenkin on niin monta kysymystä, joihin tarvitaan vastauksia. Kansallisten parlamenttien täytyy keskustella asiasta. Sehän antaa suurille yrityksille Kanadassa ja Euroopan unionissa valtaa. Ne pystyvät sanelemaan, mitä haluavat ja 100 000 reaktiota EU-kansalaisilta on jo tullut, mutta ne on ikään kuin sivuutettu. Jotkut näistä ihmisistä kuitenkin ovat sellaisia, että he ovat valinneet meidät Euroopan parlamenttiin. Ja on täysin selvä asia, että kansalaiset eivät yleisesti halua tätä sopimusta. On varmasti useita yrityksiä, jotka haluavat vastustaa demokraattisia päätöksiä. Voitteko te, komissaari, eh, taata sen, että yritykset eivät eh, saata Euroopan unionia puun ja kuoren väliin? Voitteko taata sen, että eh, yritykset voivat esimerkiksi puuttua ydinenergia-asioihin miten lystäävät ja voivat esimerkiksi vaikuttaa siihen, miten työehtosopimuksemme toimivat. 60 parlamentaarikkoa on lähettänyt teille kirjeen, jossa ovat sanoneet, että Euroopan parlamentilla täytyy olla viimeinen sana niin setä kuin TTIP-sopimuksissakin. Nämä MEPit edustavat aika suurta osaa Euroopan kansalaisista. Kiitos. Kiitokset. Jannik Shadow, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, vihreät selvästi pitävät tätä sopimusta josta varmasti kansalaiset kuuluvat, kun neuvottelut ovat päättyneet, mutta eivät kuitenkaan tietenkään näiden neuvottelutun sisällöstä tiedä näkevät, että tässä on enemmän riskejä kuin etuja, erityisesti maataloudessa. Tässä yritetään sovittaa yhteen valtavia tiloja Kanadassa, noin paljon pidempiä Euroopassa joka tapauksessa tuntuu siltä, että on jonkinlainen Kanadan ja Euroopan viranomaisten välinen yhteistyöfoorumi, jotta eurooppalainen GMO-lainsäädäntö ei millään lailla aseita tätä kauppakumppanuutta kyseenalaiseksi. Meidän mielestämme julkisia hankintoja ei pidä nähdä kaupan työkaluina, vaan myöskin kansalaisten edun mukaan ja kun kysymys on investointisopimuksesta, niin entistä enemmän myöskin täällä parlamentissa näitä vastustetaan, koska tällä tavalla asetetaan kyseenalaiseksi demokraattinen päätöksenteko. Ymmärrän hyvin, että Saksan hallitus yrittää muuttaa näitä sopimuksia, erityisesti kun kysymys on pankeista tai velkojen uudelleen neuvotteluista. Minä toivon, että täällä tänään puhuvat ryhmät pitävät rivinsä kunnossa tulevien viikkojen aikana. Tämä vapakauppasopimus on hylättävä. Kiitokset. Seuraava puhuja on Pegin puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Komissaari, aivan kuten TTIP, niin setakin on sopimus, josta päätetään Brysselissä. Byrokraatit tekevät päätöksiä eikä kellään ole vastuuta siitä, mitä tehdään. Kansalaisille eh, TTIPin sisältö on täysin tuntematon. Olemme huomanneet, että eh, TTIP eh, antaa vapaan liikkuvuuden tuotteille, joita koskevat kuitenkin aivan erilaiset attribuutit. Kanada ei, Kanadan kanssa tehtävä sopimus saattaisi vaikuttaa PK-yrityksiin Euroopassa ja on muistettava myös se, että Kanada ei ole allekirjoittanut Kioton pöytäkirjaa. Täytyy muistaa, että meillä on kuitenkin yhteisiä ympäristötavoitteita. Miten PK-yritykset voivat kilpailla niiden kanssa, jotka eivät kunnioita samoja ilmastosääntöjä? esimerkiksi Albertan yliopistossa on todettu, että esimerkiksi Kanadassa tapahtunut, tapahtuneet toimet ovat tuhonneet kokonaisia metsiä. Sellaista me emme halua. Olisi aivan naurettavaa, jos me emme ottaisi huomioon näitä vaaroja. Täytyy myös muistaa se, että monikansallinen yritys voisi kant- nostaa kanteen ö, valtiota kohtaan. Ja mikrofoni. In. Paljon kiitoksia kollega Bin. Seuraavaksi kahdeksan minuutiksi puheenvuoron saa kollega Le Pen. No, tämähän sopii. Kuten tiedätte, arvoisat edustajat, EUn ja Kanadan väliminen vapaa kauppa tulee teidän äänestettävänneksi Kysymyshän on oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta. Kysymys on kuitenkin siitä, että kans, monikansalliset yritykset ja valtiot lähtevät tässä nyt tuomioistuimen kautta näitä ongelmiaan ratkomaan. Esimerkiksi jos ajatellaan Ranskassa olevia monikansallisia yrityksiä, niin ne katsovat, että ne voivat tässä toimia tavalla tahansa. Ja näin enää valtio ei millään lailla noudata enää kansalaisten tahtoa, vaan näiden monikansallisten yritysten tahtoa Esimerkiksi öljyyhtiö voi yksityisoikeudellisen menettelyn kautta myöskin ryhtyä toimiin valtioita vastaan. Minä vastustan tätä, että tällä tavalla monikansalliset yritykset voivat tästä yksityisoikeudellisesta menettelystä hyötyä. On taattava se, että kaikkein vahvimmat eivät sanelle sääntöönsä muille olen kuullut lähestulkoon kaikkien edustajien näitä sijoitus- investointisuojasopimuksia vastustavan, mutta on muistettava myöskin, mikä on totuus. Nyt on oltava rohkeita ja puolustettava kansoja. Sanokaa kerrankin ei tälle häpeälliselle sopimukselle, jota komissio meille ehdottaa. Tämä on suuri kysymys. Kysymys on oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta, epäoikeudenmukaisuudesta. Toivon, että jälleen, että kerrankin elämässäni olisitte rohkeita ja äänestäisitte ei. Paljon kiitoksia kollega Le Pen. Seuraavaksi kollega Proust saa puheenvuoron kolmeksi minuutiksi. Oui, monsieur le président, monsieur... Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, se mitä rouva Le Pen sanoi on todellakin traagista, mutta historia historia tulee osoittamaan, että ovatko sananne totta vai eivät. Meidän ei pidä sekoittaa ar- asia-argumentteja ähm, erilaisiin salajuoniin tai muihin epätotuuksiin. Joskus ihmiset äh, levittävät äh, hälyttäviä mielipiteitä. Totta kai tämä on äh, historiallinen sopimus. Meidän täytyy olla valppaita siitä, että komissiolle annettua mandaattia kunnioitetaan ja tiettyä takarajaa ei pidä yrittää, ylittää. Mutta se, että väittäisimme, että tästä koituu tuho, on naurettavaa. Me haluamme me, kun me, ähm, me, me olemme allekirjoittamassa tässä vapaakauppasopimusta sellaisten maiden kanssa, jotka ovat ensimmäisenä äh, puolustamassa äh, muuta maailmaa esimerkiksi Venäjän politiikkaa vastaan. Ei vetele se, että te äh, väitätte, että tässä on kyse salajuonesta. Ja Euroopan komissio aivan liian myöhään esit, pääsee esittämään näitä argumentteja ja esittää liian teknisiä argumentteja silloin, kun ihmiset tarvitsevat konkreettisia selityksiä. Monet yritykset voivat hyötyä näistä sopimuksista. On tärkeää, että meidän yrityksillämme on tasapuolinen pääsy Kanadan markkinoille. Jotkut ovat kuitenkin täällä jo ikään kuin virittäneet giljotiinin. Täällä ei tarvita enää kuin parlamentin ei, jotta kaikki edistys kariutuu. Mutta miten te, komissari, voitte taata sen, että vapakauppasopimusta kunnioitetaan? Miten me seuraamme sitä, että sopimusta valvotaan? Ja mitkä, mitä takkeita meillä on sille, että Kanada äm, kunnioittaa sopimusta eikä sitä käytetä yritystemme ha- haitaksi? Paljon kiitoksia kollega Prust. Seuraavaksi kollega Lange, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Tässä on kolme kysymystä, jotka minua kiinnostavat tämän Kanadan sopimuksen suhteen. Ensinnäkin komissaari, te tiedätte, että kun ajatellaan kriittistä keskustelua kansalaisyhteiskunnan keskuudessa, niin en ymmärrä, jos parlamentti elokuun kuudentena päivänä saa tekstin, niin miksi tekstiä ei ole vielä julkaistu? Ja juurihan totesitte, että teette sen muutaman päivän sisällä. Minä uskon, että jos voidaan käydä rationaalista keskustelua kansalaisten keskuudessa, tekstit täytyy julkaista nopeasti, jotta kaikilla on mahdollisuus katsoa niihin ja, ja tietää, mitä niissä oikeastaan sanotaan. Sitten toinen asia, no kyllä, tämä varmasti tuo mukanaan joitakin hyvin myönteisiä elementtejä, elementtejä, mitä tulee näihin, geogra- näihin maantieteellisiin indikaattoreihin ja maataloussektoriin, markkinoille pääsyyn, ei, ei näistä ole kyse. Mutta täällä on kuitenkin muutama kysymysmerkki, mitä tulee peruspalveluihin ja siitä, miten tämä stand still-lauseke vaikuttaa palveluihin, varsinkin kunnallisella tasolla. Meidän täytyy analysoida tämä tarkasti. Ja sitten kolmas asia, komissaari, on sijoittajan ja valtion välisen ratkaisun kysymys. En ole varma, voiko tällaista välinettä nykypäivänä edes käyttää, koska tätähän ajateltiin ikään kuin varmistusvälineeksi epävarmoja valtioita vastaan, jotka toimivat epädemokraattisesti, mutta nyt tämä toimii sitten demokraattista toimintaa vastaan, eikä tämä nyt enää ole ajan tasalla, eikä tällaista välinettä enää voi käyttää. Joten toivon, että tätä, tästä asiasta vielä neuvoteltaisiin ja pidettäisiin huoli, että siitä päästään ulos. En toivo, että tästä tulee toista aktaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Lange. Seuraavaksi kollega Nikolson. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Neuvottelut EUn ja Yhdysvaltain välillä laajalti ovat keskittyneet poliittisiin kysymyksiin. Tämä kanadalainen sopimus on myöskin hyvin merkittävä. Monet kollegat ovat jo puhuneet mahdollisuuksista ja riskeistä, ainakin kaupallisessa mielessä, mutta minä haluaisin keskittyä maatalouskysymyksiin, jotka varmasti ovat kaikkein vaikuttavin asia. Näin tämän sopimuksen yhden EU, yhtenä EUn kunnianhimoisena tavoitteina maatalouden puolella. Jotkut toivovat, että tiettyjä toimia nyt näiden kiintiöiden myötä viivästytetään ja että toiset näistä hyötyvät, toiset eivät. Mutta nämä ovat sellaisia kysymyksiä, minun mielestäni komission pitäisi tulevaisuudessa kauppasopimukset niille pohjata sillä tavalla, että korkealaatuisia tuotteita globaalilla tasolla tuettaisiin. Puhemies, olen tavannut kanalaisia viljelyitä taannoin ja he ovat yhtä huolissaan tästä kauppasopimuksesta kuin Euroopan unionissa me olemme heistä ja tämä varmasti pätee kaikkiin kauppasopimuksiin kysymys on tietysti aina siitä, mitä tapahtuu, mitä ei, ja uskon, että meidän pitäisi nyt todella ottaa opiksi myöskin tästä. Kiitoksia kollega Nicholson. Seuraavaksi kollega Scholz, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komissaari de Gucht, 150 000 ihmistä, myös minä itse. Seurasimme tätä ja osallistuimme ISDS-konsultaation ja teillä oli tuo SETA sopimus tässä pohjana. Ja ennen kuin nyt tätä, esitätte tämän arvion, haluatte, haluatte jättää muuttamatta nämä luvut ja haluatte jopa suojella spekulatiivisia markkinoita, myöskin sellaisia, jotka eivät vielä investoineet. Jos joku suunnittelee investointia, niin hän voi joutua ongelmiin. Tästä syystä te piditte näitä konsultaatioita, jos pyritte jättämään nämä kannat huomiota, niin Euroopan unioni menettää uskottavuutta kansalaisten silmissä ja tämähän tapahtuu jo muutenkin. Meidän täytyy heti ryhtyä toimiin. Kansalaiset eivät halua ISDS, eivät TTIPissä, eivätkä SETassa. Ja koska me edustamme miljoonia ihmisiä, emme voi hyväksyä e, tätä ISDSn mukaisesti Kanadan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Scholz. Seuraavaksi kollega Raimon yksi minuutti. Ja, tack, president. Kiitos puhemies. Komission jäsen, teidän ei tarvitse julkaista sopimusta ensi viikolla, sillä se on julkaistu jo. Kansalaisyhteiskunta teki sen ja siitä voi saada jo käsityksen ja tämähän on myöskin demokraattispoliittinen skandaali, että kansalaisyhteiskunta sen joutui tekemään. No, tämän sopimuksen ydinongelma on investointisuoja. Jos me Euroopan parlamenttina hyväksyisimme sen, me voisimme itse vähentää omia päätöksentekomahdollisuuksia, koska meidän täytyisi jokaisessa päätöksessä ottaa huomioon se, että nostetaanko meitä kohtaan syyte vai ei. Jos nyt tätä, tämä hyväksytään, niin tässä omat oikeudet rajoittuvat, joten tätä ei voida hyväksyä. Tässä täytyy toimia tätä vastaan. En ymmärrä ollenkaan, että tämä hoidettaisiin toisella tapaa Euroopan kansalaisten demokraattisten edustajien toimesta. Mutta tämä kuitenkin sopii, sopii siihen kuvaan, miten neuvotteluja käytiin ja siitä, miten konsultaatiomenettelyssä toimittiin esimerkiksi papereiden kanssa. Kiitoksia kollega Raimon. Seuraavaksi kollega Wolf. Puolitoista minuuttia. Uh, Mr. Chairman. Puhemies, Ukipissa me uskomme vapaaseen kauppaan. Me pyrimme olemaan tekemisissä muiden maailmankolkkien kanssa. Me emme ole eristäytyviä emmekä protektionistisia. Euroopan unioni on kuitenkin korpota, korporatistinen äh, unioni. Se on hallinnollinen ja sääntelevä taho, joka sääntelee sisämarkkinoita. Se on tehoton ja kallis. Me tuemme niitä periaatteita ja ideoita, jotka ovat vapaakauppajärjestelmien taustalla, joiden tarkoitus on poistaa tulleja ja tariffeja maiden väliltä. SETAn äh, periaate on ihan hyvä, mutta me ymmärrämme sen, että kun siitä keskustellaan salassa neljän seinän sisällä sellaisten hallinnointien toimesta, joita meidän etumme eivät kiinnosta, niin kyllä tämä tulee luomaan ongelmia. Minun vaalipiiriläiseni ovat huolissaan. Ovat huolissaan siitä, että meidän NHSmme joutuu vaaraan tämän seurauksena. Me emme usko, että tämä on välttämättä ö, oikein. Meidän mielestämme ainoa ö, tapa toimia on niin, että kansallisvaltiot neuvottelevat ja ö, katsovat omien kansojensa etuja. Me emme usko siihen, että puhutaan tyhjiä sanoja, kauniita sanoja vapaasta kaupasta. Me uskomme vapauteen, demokratiaan ja kansallisvaltion. Paljon kiitoksia kollega Wolf. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Kelly. Kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Pidän sopimusta tervetulleena EUn ja Kanadan välillä. Kiitokset komission jäsenelle tästä työstä. Haluaisin myöskin kiittää miestä, herra Bradburnia, kun hän oli siis valiokunnan puheenjohtajana. Ja uskon, että olemme päässeet hyvään tulokseen ja tätä on jatkettava myöskin tulevaisuudessa. Tämä sopimus Kanadan kanssa on hyvin tolkullinen, koska Kulttuurisesti, kielellisesti, lain ja politiikan puolesta Kanada on hyvin lähellä Eurooppaa ja pitkien vuosien aikana, kun tätä sopimusta on rukattu, olemme päässeet hyvään lopputulokseen. Kuitenkin ongelmia on, niitä on tuotu esille mutta kun nyt tähän tasapainoon on päästy, voimme tätä tukea, mutta samanaikaisesti tietysti ovat varauksemme. Ja tästä syystä minä olen kirjoittanut komissiolle ilmaistakseni huoleni siitä, kuinka naudanlihatuotteita ö, käsitellään. Ö, ja pidän hyvänä sitä, että tunnustetaan, että naudanlihasektori on, sen merkitys on tunnustettu ja että myöskin ö, se, että ö, perhe tiloilla tällaista korkealaatuista ei-tehotuotettua naudan lihaa tuotetaan muun muassa minun vaalipiirissäni tehdään ja varmasti myöskin muualla Euroopassa. Ja on hyvä, että on hyvä tehdä ero sen osalta, mikä on korkealaatuista ja mikä on huonolaatuisempaa naudan lihaa. Ja uskon, että tarvitaan vielä paremmat, tärkeämmät kriteerit sille, kuinka myöskin viejät voisivat paremmin ottaa huomioon eri vuoden aikoina nämä ähm, naudan lihatuotteet, korkealaatuiset tuotteet. Ja haluan äänestää tätä sopimusta, tämän sopimuksen puolesta, koska ää, äh, tässä on myöskin tällainen tarkastelulauseke. Jos vaikeuksia siis tulee, niin niitä voidaan tarkastella erikseen. Tämä on otettava huomioon myöskin, kun ajatellaan TTIP-sopimuksen neuvottelua, koska sitä ei voida äh, varmastikaan tällä tavalla toteuttaa kuin mitä tässä Naudalihan osalta on tehty. Ja ö, tämä on tullut useita kertoja esille. Tutkimus on tehty parlamentin maatalousvaliokunnassa tästä asiasta. Ja haluan vielä sanoa, että tämän ö, että tuossa 25. päivä elokuuta sain tiedon vain tästä sopimuksesta, kenties olin jopa etuoikeutettu. Paljon kiitoksia kollega Kelly. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Leichtfried. Kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, eh, Itävallan eh, vaalikampanjassa eräs miljardööri, joka on ansainnut miljardinsa Kanadassa, esitti luettelon. Ja kun ajatellaan hänen ymmärrystään demokratiasta, hän totesi, että hänelle pätee kultainen sääntö. Tämä tarkoittaa sitä, että kenellä on kulta, se tekee säännöt, näin hän totesi. Ja minä tuolloin nauroin, enkä oikeastaan ottanut sitä vakavasti, mutta jos nyt katson, mitä kun ajatellaan näitä neuvotteluja Kanadan kanssa, mitä tapahtuu Yhdysvaltain kanssa, niin en ole varma, tulisiko minun enää nauraa, koska alan pelätä, että tämä ehkä jopa toteutuu näin. Toivon, että todellakin ymmärrätte sen, että eurooppalainen sosiaalidemokratia ei ole ainoastaan huolissaan ISDSstä, vaan että me pidämme sitä demokratian ja oikeusvaltion uhkana, mahdollisuutena ainoastaan suurille yrityksille ja sijoittajille, että he välttävät oikeustoimet ja tällaisia esimerkkejä on jo. Ja, ja tässä on myöskin mahdollisuus su- suurille konserneille hoitaa tai vaikuttaa prosesseihin eri tavalla kuin kansalaiset muuten. Ja tätä me emme voi hyväksyä. Emme myöskään ymmärrä, tai minä en ymmärrä, miten on mahdollista, että kansalaisaloite, joka käsitteli tätä aihetta, sitä ei hyväksytä Euroopan komissiossa. Tämä on mielestäni epädemokraattista. Nämä ovat asioita, jotka ovat tapahtuneet ja nyt olemme siinä kohdassa, missä enemmistö tälle sopimukselle, jossa totta kai on myöskin positiivisia asioita täällä Euroopan parlamentissa horjuu. Jos me sosiaalidemokraatit äänestämistä vastaan sopimusta ei synny, toivon, että todellakin pohditte sitä, että pyritte pääsemään tästä prosessista ulos että saatte ISDSn ulos sopimuksesta. Sitten me voimme keskustella järkevällä tasolla tästä eteenpäin, muuten emme. Kiitoksia kollega Leichtfried. Seuraavaksi kollega Forenza. Yksi minuutti. Grazie. Kiitoksia. Tänäänkin keskustellaan Zetasta siitä, miten sopimus on välttämätön ja talouden kannalta hyvä, mutta aivan samalla tavalla kuin TTIP, niin tässä ei oteta huomioon talouden kestävyyttä, ihmisoikeuksia ja muita oikeuksia. Jälleen kerran olemme, joudumme kohtaamaan sellaiset neuvottelut, joissa ei oteta, ole otettu ollenkaan huomioon julkista mielipidettä. On selvää, että tämän sopimuksen sosiaaliset seuraamukset huolettavat meitä. On erittäin tärkeää, että suojellaan työmarkkinoita ja ihmisten turvaa. On esitetty paljon tietoa siitä, mitkä ovat sopimuksen taloudelliset hyödyt, mutta on sivutettu kokonaan se, miten se vaikuttaa hyvinvointiin ja ihmisten elämään. Sen vuoksi tässä parlamentissa on haluttu kampanjoida SETA vastaan ja myös TTIPiä vastaan. Paljon kiitoksia kollega Forenza. Seuraavaksi puheenvuoron saa minuutiksi kollega Taylor. Well, thank you very much, Chair. Kiitos puhemies. Vihreänä meppinä haluan, että tämä sopimus hylätään siksi, että se Siinä on tämä vähingollinen investointisuoja-aspekti. Se asettaa demokratian kyseenalaiseksi. Komission julkinen kuulemiskierros siitä, että samantyyppinen investointisuoja sopimutettaisiin mukaan TTIP-sopimukseen, toi paljon vastauksia. Nyt niitä kenties analysoidaan vieläkin. Minä haluaisinkin siis tietää, minkä takia tällaisen investointisuojan mukaan ottaminen on tässä ikään kuin livahtamassa sisään ilman, että kukaan tietää tästä yhtään mitään. Kollegat, jos tämä investointisuoja ISTS jää tähän sopimukseen, niin se antaa yritykselle mahdollisten hallitusten sijaan kirjoittaa lakimme brittihallituksen häpeäksi. On sanottava, että se, hyväksynyt, se on hyväksymässä tämän sopimuksen, joten haluaisin, että kaikki hallitusten ja valtioiden päämiehet hylkäsivät tämän myöskin David Cameron, näin vihreät ainakin aikovat tehdä. Taylor. Kiitoksia kollega Taylor. Seuraavaksi kollega Kovacek, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meidän täytyy laajentaa yhteistyötämme Kanadan kanssa – koska Kanada on läheinen kumppani. Vapaakauppasopimus sisältää suhteidemme syventymisen. Se muuttaa transatlanttisen alueen kauppa-alueeksi ja tämän sopimuksen myöntä tässä tapahtuu vaihtoa 20 miljardin edestä ja myöskin kilpailukykymme tulee kasvamaan. Mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomionne yhteen asiaan. Kanadan markkinoille pääsyn tulisi olla saman, samanlaista kaikille maille. Ja tämä, tähän liittyisi myöskin viisumi sanktioiden poistaminen, poistamiseen esimerkiksi Bulgarian ja Romanialle. Tässä esimerkiksi energia, Kanadan energiavarojen käyttöön saaminen voi olla erittäin hyödyllistä ja meidän täytyy myöskin vahvistaa Pohjois-Atlantin yhteistyötä. Ja myöskin viestintästrategia Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa on sellainen, että se, sitä täytyy parantaa, koska se voi hälventää Euro- Euroopan huolenaiheita niin, että mitään huhuja tai pelkoja ei pääse leviämään niin kuin tuossa juuri äsken kuulimme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Kovacek. Seuraavaksi puheenvuoron kahdeksi minuutiksi saa kollega Arena. Euh, Kiitos. SFD-ryhmän kollegat ovat jo esittäneet varaumia äh, tämän sopimuksen suhteen ja erityisesti kun kysymys tästä ISDSstä. En palaa siis siihen, mutta äh, haluan puhua tästä äh, yhteistyömenettelystä sillä tavalla, kun se tässä sopimuksessa on kaavailtuna. Tämä antaa monikansallisille yritykselle niin Euroopassa kuin Kanadassakin mahdollisuuden määritellä tiettyjä sääntöjä oman halunsa mukaan ja näin ollen alkuperäinen sitoumus, joka oli, että ei pyritä heikentämään eurooppalaisia normeja, niin tämän mekanismin myötä tätä sitoumusta ei voida noudattaa, koska yritykset keskenään voivat päättää siitä, että kaupan vapautta rikotaan näillä säännöillä. Ja herra de Kucht, olette jossain vaiheessa todenneet, että eurooppalaiset normit itse asiassa ovat tärkeä arvo ja että niistä ei lähdetä neuvottelemaan. No tämän sopimuksen puitteissa on sellainen mekanismi, joka todella nyt tämän sitoumuksen asettaa kyseenalaiseksi. Haluan saada selkeän kannan tähän. Onko olemassa mahdollisuus säilyttää eurooppalaiset säännöt niin terveyskysymyksissä kuin sosiaali- kuin ympäristökysymyksissäkin? Kiitos. Kiitoksia kollega Arena. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Sanchez Caldentei. Yksi minuutti. Gracias, señor presidente. Señor comisario, no se nos escapa el indecente ataque a la democracia que... On hyvin tärkeää, että äh, de- demokratia noudatetaan ja tässä on myöskin tiedettävä kansalaisten, mitä tässä ollaan tekemässä. Kysymys on siitä, että kansalaiset haluavat estää tällaisten sopimuksen solvimuksen ja kansalaisia on kuunneltava. Tässä eurooppalaisille myydään tällaista sopimusta, jossa sijoittajien etu asetetaan kyseenalaiseksi kaiken edelle eikä tällä ole mitään uskottavuutta. Tietysti myöskin on yrityksiä, jotka ovat tehneet petoksia, niiden pitäisi sitten Euroopassa vastata näistä huonoista teoistaan. Ihmisten suuren enemmistön etua pitäisi kunnioittaa. Parlamentti on jo ACTA-sopimuksen hylännyt ja SETA-sopimuksen kanssa teemme samalla tavalla. 11. päivä lokakuuta koko Euroopan kautta tämä Sanchez. Kiitoksia kollega Sanchez Caldentei. Seuraavaksi puheenvuoron saa minuutiksi kollega Curtin Darling. Thank you very much, Kiitoksia kovasti, komissaari. Tämä on historiallinen sopimus, mutta tällä hetkellä hänen julkinen yleisö on erittäin kiinnostunut vapakauppasopimuksista, ja ollaan erittäin kiinnostuneita demokratiakysymyksistäkin. Ja kyllä niitäkin täytyy kunnioittaa. Sen jälkeen kun ISDS-asiasta eli investoijavaltion riitojen ratkaisuasiasta TTIPin yhteydessä oli keskusteltu, se, sen tulokset paljastuvat vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Suuren yleisön tulisi voida saada tietää, mitä sopimus sisältää. Julkista keskustelua ei ole käyty, eikä esimerkiksi julkisten palveluiden osasta ole puhuttu mitään. Avoimuutta tarvitaan sen suhteen, mitä tämä tarkoittaa kunkin jäsenvaltion osalta, ja siksi me pyydämme, että te julkaisette kaiken sen, mitä tässä sopimuksessa sanotaan. Paljon kiitoksia kollega Curtin Darling. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Moska kahdeksi minuutiksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin puhua sopimuksen myönteisistä puolista. Minun mielestäni se on mahdollisuus tuotantojärjestelmällemme. Tällä tavalla me voimme integroitua paitsi kaupallisesti myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti muun maan kanssa. Eilenhän me puhuimme kumppanuuksista ja alueista, ja tätäkin sopimusta voitaisiin pitää askeleena eteenpäin maailmanlaajuisten kumppanuuksien saralla. Haluaisin korostaa sitä, että meidän on erittäin, tär- meidän on erittäin tärkeä saada aikaan kompromissi alueellisten alkuperämerkintöjen osalta. Tämän parlamentin täytyy tietysti pitää huoli siitä, että neuvotteluita valvotaan ja ne ovat avoimia ja niistä puhutaan rehellisesti. Neuvotteli, siis emme halua sopimusta, joka on jopa neuvottelijoille käsittämätön on myös korostettava sitä, mitkä ovat neuvotteluiden hyvät puolet. Olen sitä mieltä, että tähän, äh, tässä sopimuksessa on vielä monia asioita, joita, on, joita voidaan parantaa, ja siksi komission täytyy tehdä kaikkensa, jotta näin tapahtuu. Kiitos. Kiitoksia kollega Moska. Seuraavaksi puheenvuoro saa kollega Schuster. Yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Äh, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. SETA-sopimusteksti on nyt olemassa. Komissio haluaa näin päättää neuvottelut. Mielestäni tämä on väärin. Ja, me emme voineet tarkastella tekstiä hyvin ja silti sitä pitäisi jo parannella. Investointi, suoja vaikuttaa myöskin eri tuomioistuimiin ja nämä ovat oikeusvaltion pohja, koska periaatehan kuuluu, että kaikki ovat samanarvoisia oikeuden edessä ja, ja yritykset kuuluvat myöskin tähän, tätä ei voida hyväksyä. Tästä syystä, ja myöskin tietyt sektorit jäävät tämän ulkopuolelle. Sellaiset sektorit, jotka kerran on vapautettu, voidaanko ne yhteisöllistää uudestaan? Tämä kuuluu demokratiaan, että poliittinen ratkaisu toimii demokratiassa. Se, SETAa ei voida hyväksyä, jos siellä tiettyjä periaatteita jätetään huomiota. Tästä syystä komission täytyy jatkaa neuvotteluja. Paljon kiitoksia kollega Schuster. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Balas. Yksi minuutti. Oui, monsieur le, le commissaire, vous, vous... Herra komissaari, kuulette tämän keskustelun ja huomaatte varmasti, että tässä asiassa tarvitaan viisautta ISDS ei mene lävitse. Tämä on aivan ilmeistä. Kuuleminen on järjestetty, komissio on sen järjestänyt, emme vielä ole kuulleet tuloksia, mutta kansalaiset ovat tässä kuitenkin mukana. Toinen seikka te olette eroavan komission jäsen, uuden komission puheenjohtaja Juncker on julkisesti sanonut, että hän vastustaa tätä ISDS erityisesti kauppasopimuksissa, kun kysymys on Yhdysvalloista, mutta myöskin kun kysymys on kain ollen. Me täällä edustamme kansaa, kansaa meidät on valittu demokraattisesti EU:ssa ja on mahdotonta tätä asiaa kiihdyttää, jotta asiat tällä tavalla hallitsemattomasti etenevät, joten haluaisin ehdottaa, että annatte seuraavalle komissiolle mahdollisuuden tätä asiaa työstä ja olette tällä tavalla viisas. Paljon kiitoksia kollega Balas. Seuraavaksi kollega Silva Pereira saa puheenvuoron yksi minuutti. Senhor Presidente, Comissário, caros colegas, Arvon komissaari, hyvät kollegat, kauppasopimus, neuvot, neuvottelut EUn ja Kanadan välillä ovat hyvä asia. Tähän liittyy paljon taloudellista potentiaalia ja meidän tehtävämme on määrittää, onko kompromissi hyväksyttävä. Selvää on kuitenkin se, että meidän täytyy löytää kompromissi tai ratkaisu tähän ISDS-järjestelmään, riitojen ratkaisuasiaan. Tämähän koskee paitsi EUta myös ö, Japania, USA ja Kanadaa. Komissiolla on velvoite antaa meille vastaus. Eikä mikään ratkaisu ole riittävä, jos se ei ole poliittisesti elinkelpoinen. Mikä on komission vastaus tähän ISDS-asiaan? Voitteko te vakuuttaa meidät siitä, että tapauskohtainen käsittely on oikea ratkaisu vai aiotteko te löytää todellisen ratkaisun, joka pätee kaikkiin kauppasopimuksiin. No, niin tai näin, niin jotain täytyy tehdä, että voi teskennellä, että ongelmaa ei ole. Kiitoksia kollega Silva Pereira. Näin ilmoitetut puhujat ovat käyttäneet puheenvuoron seuraavaksi menettely ilman pohjalla listaa ja puheenvuoron saisiksi herra Seraro Santos senhor presidente antes de mais gostaria de referir a ligação histórica que existe entre o canadá e o meu país. haluan muistuttaa kanadan ja maani välisestä äh, eh, läheisestä suhteesta erityisesti asorien alueiden äh, kanssa olevasta läheisestä suhteesta. Äh, kysymys on yhteisöstä, joka on siellä hyvin menestynyt. Mitä tulee sitten näiden maantieteellisten merkintöjen suojeluun on hyvä, että tässä ollaan samalla tasolla kuin EU:ssa ja olen erittäin iloinen Asorien tuotteiden huomioon ottamisesta. On hyvä äh, myöskin käyttää tällaisia menetelmiä myöskin muissa sopimuksissa. Ja myöskin tässä on sellaisia aspekteja, jotka eivät ole kovin myönteisiä. Tämä ISDS-mekanismi, josta muut ovat tässä jo puhuneet, on tarpeen ähm, myöskin toimia muilla äh, rintamilla, jotta tunnemme äh, tämän transatlanttisen, transatlanttisten suhteiden luonteen. Ja ja. Dank, kollege. Kiitoksia kollega Serau Santos. Seuraavaksi kollega Haakin. Kiitos puhemies. Haluan puhua tässä ISDSn lisäämisestä tähän sopimukseen. Ja minun kysymykseni onkin se, että Miksi se on tarpeen maissa, jossa on järkevät oikeudenkäyntijärjestelmät, että siihen lisättäisiin lisämekanismeja, mutta en ole ainoa, jolla on tällainen huolen aiheesta. 50 000 ihmistä osallistui konsultaatioihin, ja koska hekin ovat huolissaan siitä, että tällainen riitojenratkaisupaneeli tekisi lopulliset ratkaisut, ratkaisut ei olisi tässä mukana Juncker totesi, että hän ei hyväksy sitä, että jäsenvaltioiden tuomioistuimen toiminta rajoitettaisiin näin. Ja EU päätöslauselmassaan 2011 varoitti, että tällainen riitojen ratkaisujärjestelmä ja se, että käytettäisiin paikallisia toimia, ovat kaikkein paremmat, kaikkein parhaimmat näiden ratkaisemiseksi. Tässä on hyvin paljon myönteisiä asioita, eikä äh, niitä äh, tarvitse unohtaa. Poistakaa ISDS tästä. Kiitoksia kollega Haakin. Äh, seuraavaksi kollega Senra Rodriguez. Señor komissario. Komission jäsen, haluaisin pyytää, että SETA vedettäisiin pois, samoin kuten ISDSkin kysymys siinä on siitä, että annetaan kansallinen, kansal, kansalaisten valta monikansallisille yrityksille. SETA-sopimus tuhoaa paljon PK-yritysten työstä ja ö, tämä kaikki annetaan monikansallisille yrityksille. Tämä ö, sopimus tuhoaa myöskin ö, pienimuotoisen ö, maanviljelyn perhetilat ja korkealaatuisen lihan. Muitakin syitä on. Täällä parlamentissa on puhuttu jo ympäristöasioista ja ilmaston suojelusta joka päivä, jotta voisimme näillä lyhyellä, lyhyen kierron menetelmillä tuottaa näitä tuotteita, niin tämä tarkoittaa sitä, että että tulee näitä kasvihuonekaasuja. Joka tapauksessa pyydän, että tästäkin syystä tämä sopimus vedettäisiin pois. Kiitoksia kollega Senra Rodriguez. Seuraavaksi kollega Caputo. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Kasvu ja työllisyys erityisesti kaupan alalla pyrkivät siihen, että saadaan aikaan kasvua ja myös kansainvälisiä suhteita, ja sen vuoksi tämä sopimus on erittäin tärkeä. Se on myönteinen erityisesti, jos puhujaa pyritään puhumaan hitaammin. On erittäin tärkeää, että mm, otetaan huomioon myös alkuperämerkintäkysymykset. Tämä sopimus on tärkeä, mutta se ei saa meidän on otettava huomioon tämä ISDS-klausuli. Sen se voisi vaikuttaa sillä tavalla, että monikansalliset yritykset voisivat puuttua jäsenvaltioiden omiin oikeusjärjestelmiin ja rajoittaa niitä. Silloin monikansalliset saisivat viimeisen sanan. Komission täytyy ottaa huomioon Euroopan parlamentin huolenaiheet ja kuunnella meitä. Paljon kiitoksia kollega Kaputo. No tämä nyt ei oikeastaan kuulu minun tehtäviini, että joudun tässä kasvattamaan aikuisia ihmisiä, mutta me olemme vaalikauden alussa ja teidän kohdallanne kollega Kaputo, alusta alkaen täällä tulkit, ilmoittivat, että hidastakaa, koska tulkit kykenevät tulkkaamaan vain tietyn nopeuksisia puheita. Ja jos haluatte, että muutkin kuin italialaiset ymmärtävät teitä koko manner, niin olisi järkevää, jos minuutin eh, sisällä sanotte vain niin paljon kuin ö, eh, tulkki, joka on aivan erinomainen täällä, voi sen tulkata. En nyt sano tätä monta kertaa, että jos koputan näin, niin sitten lähtee, lähtee tuo mikki ja, ja tulkitkin luvettavat ja sitten emme voi jatkaa täällä. No niin, tämä nyt päättää sitten tämän Catch the Eye-menettelyn. Viimeisenä puheena siis kollega Dantti. Dantti. Eccomi. Eh, grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tässä sopimuksessa, tämä sopimus tarjoaa monia mahdollisuuksia markkinoille, meidän tuonillemme ja ylipäänsä kaupan käynnille, myös paikallisesti. Erittäin hyvä on myös se, että puhutaan Euroopan alkuperämerkintöjen merkittyjen tuotteiden suojelemisesta. Myös Pohjois- Amerikan tulee eh, kunnioittaa niitä sääntöjä, jotka koskevat meidän maataloustuotteitamme. Euroopan unionin täytyy osoittaa suurempaa kunnianhimoa, kun haluamme suojella laadukkaita tuotteitamme kaikkialla maailmassa. Mutta jos puhutaan muustakin kuin teknisistä ominaisuuksista, niin tämä sopimus kuten TTIPkin, on erittäin tärkeää, kun ajattelemme kahdenvälisiä sopimuksia sellaistenkin, ja otamme huomioon vaikkapa Venäjän kanssa käytävän kaupan. Tämä sopimus on kuitenkin sellainen, että se sisältää kiistanalaisia asioita, kuten juuri tämä ISDS. Muistuttaisin kuitenkin siitä teitä, että kaikkein tärkeintä on arvioida sopimusta tasapuolisesti. Paljon kiitoksia kollega Dantti menettely ilman puhelistaa on päätetty. Ja lopuksi puheenvuorossa on vielä komission sen de Gucht. Kiitos. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Ennen kuin nyt alan puhua ISDSstä, koska se selvästikin on se aihe, jonka useimmat läsnäolijat täällä mainitsivat, eivätkä varmasti sen takia nuku kovin hyvin, joten pyrin nyt vastaamaan näihin kysymyksiin. Tosin herra Lightfield, uskon kyllä, että te nukutte hyvin ja toivon sitä teille. No ensimmäinen kysymys oli herra Martinilta. Miksi neuvosto ei tehnyt aloitetta tästä sopimuksesta, mutta kaikista muista? No neuvoston tason äh, aloitteesta ei ole sopimuksiin ryhdytty ei koskaan, koska menettely on se, että komissiolla on tuo aloitevalta. kun sitä on tarkasteltu myöskin juridisesti. Ja myöskin EU ja Kanadan huippukokous on sitten neuvottelujen päätöskohta, joten tämä on siis yksinkertainen vastaus kysymykseesi. No sitten nämä geneeriset lääkkeet. Voin taata, että tätä ei muuteta, ei ainoastaan Kanadan, vaan myöskin muiden maiden kanssa. Neuvotteluja on käyty Intian kanssa, niitä ei ole vielä saatettu päätökseen. Ja tässäkin meillä on ollut se lähestymistapa, että tämän ei tulisi vaikeuttaa geneeristen lääkkeiden kauppaa. No sitten kaupan ulkopuoliset aiheet. Me olemme päättäneet, että VTO täytyy tehdä niistä päätös. Tämä oli merkki, tosin kylläkin rajallisesta viisaudesta. No sitten mandaadi, mandaatista ja julkisista kuulemisista. Palaan tähän vielä, mutta mandaatista haluaisin tehdä hyvin selväksi, että mandaatissamme meitä pyydettiin päästä sopuun ISDSstä, mutta palaan tähän vielä myöhemmin. Herra Miner ja myöskin muutama muu mainitsi täällä sitten, että tämä olisi sopimus ainoastaan suurille yrityksille, ei pk-yrityksille – No, suuret yritykset eivät tarvitse mitään vapaakauppasopimuksia. Ne, jotka niitä tarvitsevat, ovat pk-yritykset, koska se, mitä nyt tällaisen sopimuksen kanssa tehdään, on se, että niille annetaan uudet kotimarkkinat. Sitä siis periaatteessa tehdään. Eli tämä pidä paikkaansa. No sitten täällä myöskin esitettiin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät sopimuksen saatavuuteen. Herra Jadot herra Lange. Tämä on oikeastaan aika yksinkertaista. Heti kun neuvottelut saatiin päätökseen, me lähetimme tämän parlamentille, myöskin teille, herra Lange, ja myöskin jäsenvaltioille. Ja Setan teksti julkaistaan. Ja nyt molemmat osapuolet koordinoivat valmisteluja ja, ja siis valmistelevat versiota myöskin näkövammaisille. Ja tässä täytyy myöskin hiukan vielä tätä työstää ja äh, julkaisu tapahtuu ennen ensi viikon äh, huippukokousta. Emme siis salaile mitään. Ja kansalaiset varmastikin odottavat pääsevänsä lukemaan tätä syysöinä. No minä ehkä hiukan epäilen sitä ja epäilen myöskin, että te sitä tulette tekemään. No minä en ainakaan tekisi sitä, näin neuvoisin. Se on melko kuivakka teksti, kun sitä hiukan vielä muokataan. Edustaja Begin pelkäsi myöskin, että kansalaiset eivät saisi tietää tekstistä. No, edustaja Le Pen. Aha, hän on kadonnut. Hänellä oli paljon tukijoita täällä. Mutta hän katosi välittömästi. En tiedä, mitä hän tekee. Hän sanoi, että jos äänestetään oikeaan suuntaan, hän pyytää tätä aina. Ja voin aina vain tulla siihen johtopäätökseen, että, että seuraa häntä ja pian täytyisi myöskin kertoa miksi. No herra Kelly, kiintiösysteemistä, mutta hänkin on kadonnut. Kaikki lähtevät täältä. En tiedä, no ehkä siksi, koska puhun liian pitkään. Kiintiöjärjestelmä ja nämä korkealaatuiset leikkeet Tässähän puhutaan aivan eri markkinoista, missä tämä asia täytyy ottaa huomioon. Ja sitten täällä oli vielä Rova Arinan kysymys siitä, että onko tarkoituksenamme muuttaa äh, standardeja, ympäristö- ja yhteiskunnallisia standardeja, ja ei niitä nyt muuteta, koska niistä puhutaan ainoat, jotka voivat näitä muuttaa, edustaja aina olette te, eli siis Euroopan parlamentti. No sitten kansalaisaloitteesta. ECI. täällä kansalaiset voivat pyytää komissiota käyttämään lainsäädäntöhyväksyntää, esimerkiksi kun ajatellaan sopimusta kolmannen maan kanssa, mutta se ei ka- ka- kata kysymyksiä tai pyyntöjä, että ei tehtäisi jotain, esimerkiksi että ei enää neuvoteltaisi TTIPistä tai SETasta sitten, kun neuvottelut ovat päättyneet. Ja tämä on parlamentin ja neuvoston käsissä. Ja tästä syystä pyyntö, että SETA-sopimusta ei jatkettaisi ja neuvottelut TTIPistä keskeytettäisiin, tätä ei otettu käsittelyyn ja kriteerit ovat juridiset ja oikeutena tietysti on tästä sitten valittaa. No sitten ISDS. Haluaisin nyt aloittaa niin, puhemies, onko minulla vielä aikaa, koska minulla on täällä satoja kysymyksiä. Tässä pidetään kaikkia hereillä, joten pyrin nyt vastaamaan. Ja haluan aloittaa sanomalla, että huhtikuussa 2011 eurooppalainen päätöslauselma tulevista investoinneista oli, siis tämä hyväksyttiin erittäin suurella enemmistönä, joka liittyi komission tiedonantoon investoinneista, jossa pyydettiin, että ISD, ISDS-proseduuria käytettäisiin. Ja tietysti piti varmistaa, että sitä ei käytettäisi väärin. Tämä oli siis lähtökohta. Sama koskee myöskin mandaattia, jonka me saimme ministerineuvostolta. Mandaatissa todetaan yksiselitteisesti, joka siis hyväksyttiin yksimielisesti, että meidän pitäisi mennä kohti ISDS-sopimusta. En tiedä tarkkaan miksi, mutta yhtäkkiä tästä on tullut se kaikkein tärkein asia, kun puhutaan kaupasta Useat jäsenet mainitsivat julkisen kuulemisen. Joka, joka nyt sitten johtaa siihen, että ajatellaan, että kaikki kansalaiset ajattelevat näin. Seuraavan parin viikon aikana saamme aikaiseksi ensimmäisen analyysin julkisesta kuulemista ja sen tuloksista. No se mitä se nyt näyttää on se, että yli 50 000 150 000 vastauksesta on identtisiä. Yleensä täytyy mennä järjestelmään, täytyy vastata 12 kysymykseen ja sitten vastaukset lähetetään. No ne, jotka ovat vastanneet, no minä en ymmärrä mitään näistä teknisistä kysymyksistä, mutta he löysivät tavan kiertää tämän ja vastata ilman, että pääsevät järjestelmään sisään, joten tässä oli sitten helppo olisi voinut saada 500 000 identtistä vastausta, miksipä ei. Ja sitten vielä 50 000, jotka sanovat, että ovat vastaan, mutta siellä on hyvin mielenkiintoisia elementtejä niissä vastauksissa ja ne toki otetaan huomioon. No onko SETA nyt jokin vastine TTIPille tai muulle? No, mielestäni se on enemmänkin niin kuin eh, Singaporenkin sopimus, sopimus on käännekohta investointisuojassa. Ja komissio todellakin pyrkii uudistamaan järjestelmän ja haluaisin nimetä muutaman uuden asian, jotka sisältyvät SETAan. Ensinnäkin eh, viitataan selkeästi eh, valtioiden toimiin ja investoistisuoja mainitaan kolmanneksi myöskin selkeä avoimuus. ISDssä kaikki kuulemiset ovat avoimia ja kaikki asiakirjat ovat julkisia. Ja tämä menee paljon pidemmälle kuin, kuin esimerkiksi kauppatuomioistuimessa. Ainoa asia, mikä siellä on avoin, siellä esimerkiksi päästä näkemään näitä osapuolten asiakirjoja. No, tehän tiedätte tämän siellä ei päästä näkemään vastapuolen asiakirjoja, joten tästä tulee hyvin paljon avoimempi. Ja se on ensimmäinen sopimus, jossa saadaan myöskin eettiset säännöt ja myöskin häviä ja maksaa periaate otetaan tässä mukaan. Me olemme päättäneet ja sopineet että myöskin perustetaan elin, joka pohjautuu VTOn toiminnalle ja tämä on tehokkain tapa saada jatkuvuutta, jatkuvuutta riitojen ratkaisumenettelyyn ja myöskin saada sitä avoimempi. Ja tähän liittyy myöskin monia muita asioita. Myöskin EU-lähestymistavat ovat mahdollisia, mutta yhden asian täytyy olla selvää, että SETA ja TTIP ovat kaksi er, erilaista neuvottelua lähtökohtaa, koska setasta on jo sovittu Kanadan kanssa. Tässä tarkastellaan myöskin edunsaajien ja kansalaisten mielipiteitä. Ja tässä saadaan myöskin sitten EUn kanta TTIPistä ja voin vahvistaa, että SETA ei ole mikään TTIPin edeltäjä. EU on sitoutunut siihen, että tässä ei voida mennä taaksepäin. Me, se, mitä me pyrimme parantamaan setalla, sitä parannetaan sitten vielä jatku- seuraavissa neuvotteluissa. Useat jäsenet myöskin pohtivat, että miksi tarvitsemme ISDS äh, ja SETA sellaisen valtion kanssa, jossa on vahva juridinen järjestelmä. Meidän täytyy varmistaa, että EUn sijoittajat voivat äh, pitää oikeuksistaan kiinni ja SETA-sopimusta ei voitaisi käyttää kanadalaisessa tuomioistuimessa. Siellä on dualistinen lähestymistapa toisin kuin meillä. Kaikki kauppasopimukset, myöskin investointisuojat, joita EU on allekirjoittanut kolmannen maan kanssa, oli sitten Kanada tai Singapore, ei vahvistettaisi kummankaan osapuolen tuomioistuimessa – ja tämä ei voi vaikuttaa kansainvälisiin sopimuksiin. Sitten se tosiasia, että on olemassa vakaa ö, oikeusjärjestelmä, ei takaa sitä, että ongelmia ei tulisi. Myöskin EUn jäsenvaltiot itse, niillä on kahdenvälisiä investointisopimuksia keskenään. Viimeisimpien UNCTAD-lukujen mukaan yli 200 tuhatta tapausta oli ja 15 prosenttia näistä tapauksista, eli 40 tapausta, ovat EUn sisäisiä tapauksia, ISDS-tapauksia, joita EUn jäsenvaltio on nostanut toista EU-jäsenvaltiota vastaan, ja me olemme ehdottaneet, että meillä olisi toiset säännöt EUn sisällä. Myöskin teidän jäsenvaltionne herra Lange kieltäytyi tekemästä tätä silloin, kun ajateltiin mm, muita EU-jäsenvaltioita. Sitten kolmanneksi on useita epätasapainoja poliittisella puolella, joita meidän täytyy käsitellä. Tällä hetkellä kahdeksalla valtiolla on kahdenväliset sopimukset Kanadan kanssa ja ainoastaan näitä sijoittajia suojataan Kanadassa, muita ei. Ja sitten SETA on mahdollisuus meille uudistaa ISDS-järjestelmää. Se voisi toimia mallina muulle maailmalle ja tämä on äärimmäisen tärkeä argumentti. Muistan oikein hyvin, että me pidimme julkisen tapaamisen Berliinissä, jossa olin itsekin paikalla ja Sigmar Gabriel, varakansleri, oli paikalla ja siellä käytiin hyvin elävä keskustelu. Pidän tällaisesta keskustelusta ja Tästä syystä olenkin ollut poliitikko 35 vuoden ajan. Ja lopuksi herra Gabriel totesi, no ehkäpä tässä on myönteisiäkin elementtejä, esimerkiksi se, että on hyvin vaikea kieltäytyä ISDSstä Yhdysvaltain tai Kanadan kanssa tai pyytää sitä Kiinalta. Meidän täytyy toimia esimerkkinä muulle maailmalle ja toivon, että parlamentti näiden keskustelujen myötä myöskin ymmärtää tämän. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia komission jäsen de Gucht. Te puhuitte pidempään kuin me oletimme, mutta haluan sanoa kuitenkin selvästi, että eilen puhuitte hyvin paljon lyhyempään kuin mitä puheaika oli, ja haluan omasta puolestani sanoa, että arvostan sitä erittäin paljon, että puhuitte vapaasti ja samalla kuitenkin vastasitte useille kollegoille ja useat kollegat myöskin olivat vielä täällä paikalla. Mielestäni on täysin käsittämätöntä, että täällä esittää kysymyksen eikä sitten kuitenkaan odota vastausta. Paljon kiitoksia. Nyt pääsemme tämän asian päätökseen. Keskustelu on näin päättynyt. Seuraavaksi pääsemme sitten seuraavan kohtaan esityslistalla. Kyse on komission julkilausumasta ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden saatavuus Euroopassa. Puheenvuoron komission nimissä saa komission jäsen Hedegaard. Aha, me odotamme muutaman sekunnin. Äh, herra Leichtfried, te viette komission jäsenen ulos ja sitten komission